No niin, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Meillä on viisi äänestystä tänä aamuna, joten ehdottaisin, että aloitamme heti. Ensimmäinen on edustaja Versian mietintö. Jäsenvaltioiden alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen uudelleen laatiminen. Edustaja Verja, haluatteko käyttää puheenvuoron vai siirrymmekö heti äänestämään? Please, Mrs. Verja. Olkaa hyvä, edustaja Verja. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce rapport est un, un rapport très très Kuten jo sanoin, tämä mietintö on hyvin oikeudellinen luonteeltaan ja sen vuoksi haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä ja ryhmän työntekijöitä sekä niitä jäseniä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Me olemme tehneet hienoa työtä niin, että me saisimme paremman tai asiat paremmalle tolalle. Ja minusta me olemme nyt onnistuneet saamaan aikaan tekstin, joka on johdonmukainen ja josta voimme sitten hyvin edellytyksin keskustella neuvoston kanssa. Tässäpä kaikki. Kiitos kaikille. Thank you, Mrs. Kiitos, edustaja Versa. Onko kaikki äänestyskortit mukana? Hyvä. Lähdetään liikkeelle. Kompromissi kuusi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää käsittääkseni hylätty. Then we go to amendment 6. Tarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kommentoimaan mikrofonia. Je peux avoir une vérification? Voisimmeko tarkistaa? Selvä, tarkistetaan. 16 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 7 puolesta 15 vastaan, eli kyllä se on hylätty, kuten sanoin. Seuraavana tarkistus 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11.11 11 hylätty. Tarkistus 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus 1, tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Meidän on varmasti tarkistettava toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15.8. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 16.10. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä. Tarkistetaan. 25. Äänestys päättyy. 13.12 hyväksytty. Seuraavana 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, tuo ei ollut kovin selvää. 30 äänestys alkaa. Päättyy. 13.12 hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 31 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.15. Hylätty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, osaa, ensimmäinen osa puolesta. Puolesta. Vastaan. Hmm. Ei kovin selvä tulos. Tarkistetaan koneäänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.12 hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta Ai kolme. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seuraava tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana suullinen tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt loppuäänestys koneäänestyksenä puolesta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 So I would like to ask you whether we can open the negotiations with ja sitten voidaanko aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa, sitä varten tarvitaan toinen koneäänestys. Äänestys alkaa. Ketkä puoltavat neuvotteluiden aloittamista? Okay. Did everybody... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oh, 23 in favors. 23 puolesta, joten jatketaan neuvotteluihin. Okay. Now we come to Mrs. Uh, Kam- Seuraavana edustaja Kammerevertin mietintö Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat. Haluaisitko käyttää puheenvuoron? Äh, Kiitos. Äh, haluaisin ennen kaikkea kiittää varjoesittelijöitä. Mitä? Me olimme vain tällainen hyvä naisporukka. Me teimme erittäin hyvää yhteistyötä ja kävi hyvin selväksi nopeasti, että kulttuurivaliokunnassa kaikki ovat suunnilleen samoilla linjoilla ja että verkkoneutraalisuuden varmistaminen Euroopassa on meille hyvin tärkeää. Ja sen vuoksi toivon, että me täällä tänään saamme suuren enemmistön ja eh, tämän tässä äänestyksessä ja sillä tavalla voimme sitten eh, hyvillä mielin ja vahvoina lähteä keskusteluihin Itren kanssa, koska tästä tulee vielä aikamoinen taisto saada lävitse meidän oma kantamme. Mutta jos me saamme tässä nyt laajan enemmistön tälle mietinnölle, niin varmasti löydämme sellaisen lähtökohdan, että meillä on hyvät kortit lähteä sitten vääntämään Itren kanssa ja vahvistamaan myös heille, että meidän kantamme on ehkä vielä parempi ja että sitten voidaan huolehtia kahden luokan internetin käyttö ja Kiitän kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Vielen Dank, Pet- Paljon kiitoksia, Petra. Lähdetään äänestämään. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16, 84 ja 85 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus 1. Äänestys päättyy. Yksi liberaali ääni liikaa. Meidän on vähennettävä yksi ääni tuosta. No, äänestetään uudestaan yksi aldesta jättäkö nyt äänestämättä. Äänestys alkaa. Selvä. Äänestys päättyy. 12.13 hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta puol- vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta, puolesta ensin siis, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta 30 ja 107 yhdessä anteeksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 3, 110, 111 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Hmm. Uskoakseni enemmistö, mutta tarkistetaan kuitenkin. 34. Äänestys päättyy. 13, 13 hylätty. 113 on vedetty pois kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 124 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Jälleen 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.13 hylätty. Seuraavana kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 ja 139 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvin tiukka tulos. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 13.13. Hylätty. 140 puolesta. 140 vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Haluatteko tarkistuttaa? Selvä. 140 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 11.15. Hylätty, kuten sanoin. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Selvä, tarkistetaan 157. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 160, suunnilleen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Hmm. Liberaalit eivät äänestäneet, tarkistetaan koneäänestys. Suullinen tarkistus kaksi. Äänestys päättyy. 12.13 hylätty. 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestetään uudestaan koneäänestyksenä 161. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tarkistetaan. 172 äänestys päättyy. Yksi liberaali, ei vain yksi EPPn jäsen liikaa. Nyt Tämä on kohdallaan. 13.14 hylätty. 173 puolesta. Puolesta vastaan. No tarkistetaan jälleen 173. Äänestys päättyy. 15.11 hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kerran, nel, jälleen kerran 43. Äänestys päättyy. 14.13. Hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tarkistetaan. 182. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 48 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä, kuulin juuri, että erehdyin tuossa. Meidän pitää palata vielä tarkistukseen 44 yhdessä 190 kanssa. Löysittekö äänet puolesta? vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana jatketaan tarkistuksesta 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tarkistetaan. 53 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 12.13 hylätty. too many? No. Four. 16. No, Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14? Ai 14 Kompromissi. Compromise. Compromise just over the page. Okay, sorry, compromise. Ai, anteeksi, kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 ja 58 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 60. Äänestys päättyy. 13.14 hylätty. 7 ja 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 nyt puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Palataan kompromissiin 17 puolesta Anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13. Kyllä se on hyväksytty. Sitten tarkistus 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 72 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 ja 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt loppuäänestys, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Um, uh, sitten rouva Verhaajenin mietintö valmistautuneen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan. Sabina, haluatko puheenvuoron? Niin haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön laatimisessa. Tänään tulen esittämään vielä joku sen suullisen tarkistuksen, mutta aina sitten siinä kussakin kohdassa tai itse asiassa ne ovat herra Beckerin puolesta, hän halusi muutaman suullisen tarkistuksen vielä tähän. Now we have a little problem of... Nyt meillä on pieni menettelytapa ongelma, koska ei ole mahdollista tehdä suullista tarkistusta, jos ei ole itse fyysisesti paikalla. So it, it does not work, sorry. Joten ikävä kyllä tämä nyt ei onnistu. Yes. Yes. yes. Okay. Kommentoimaan mikrofonia, mutta puheenjohtaja sanoi kyllä siihen. Sitten me aloitamme. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkoitus 2, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Myös se meidän täytyy tarkistaa 31. Äänestys päättyy. Hylätty. 10.16. tuloksella 32. Sullen tarkistus, haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen kohtaan 32, eli tämä kuusi seuraavasti. Pyytää komissiota tarkistamaan, missä määrin operaattorit käyttävät väärin asemansa prioritoidakseen omaa sisältöään ja pyytää komissiota kehittämään toimenpiteitä niin, että voidaan estää tällainen väärinkäyttö. Eli development measures tulisi tähän lisäksi. Vote who is in. Hyvä äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suunnan tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 karsossa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän toisen osan tuloksen. I chose the vote. Äänestys päättyy. 16.9. hyväksytty. 56. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta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 hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 kansanosassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 7008 vuorossa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa tämä tulos. 80. Okay, I close.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 Amendment 5 would like to add an... Tarkistuksen 5 haluaisin lisätä suullisen tarkistuksen. And findability of. Eli koko virke. And findability of audiovisual content is becoming a key factor in a converging world. Let's vote on it. Who is in favor? Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytään. Six, who is in favor? 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 7 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Seven. I close the vote. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. Sitten kahdeksan, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta, anteeksi, kymmenen korjaa puheenjohtaja, kymmenen puolesta, vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, yksitoista puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten juurin lausunto vuorossa ehdotus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri neljä puolesta vastaan tyhjää ehdot, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se hyvä. Ai, no tarkistetaan. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. 9.20 sokaa, anteeksi, hylättyhän tämä on. Kuusi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Seitsemän puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjä, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä, Ei näyttänyt sellaista. I close the vote. Äänestys päättyy. 17.11 hyväksytty. Sitten ehdotus 8. Puo, äh, niin tässä on niin ensimmäinen osa kahdeksaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Sitten loppuäänestys puolesta koneäänestyksenä, kuten aina. Okei. Okay. I close the vote. Äänestys päättyy. 26, 0, tyhjää, hyväksytty ja onnittelut esittelijälle nicht machen. Mach immer weiter. Soll ich machen? Ja, okay. Gut. Okay, now, now. Sitten tullaan EUn ulkopolitiikka, kulttuuri- ja uskontoerojen leimaamassa maailmassa. Papa Nikolau, haluatteko te puheenvuoron esittelijä? Ette. Hyvä. Sitten äänestetään. Tartus 14 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämä. The vote is closed. Äänestys päättyy. 10.17 hylätty. Suullinen yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15. Anteeksi, 16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 vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan. Meidän täytyy tämä tarkistaa. 39 äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy 15.10 hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vasta, puolesta vastaan tyhjää hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan täytyy tarkistaa 43 Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta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 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, loppuäänestys äänestyksenä. The vote is closed. Äänestys päättyy 29 ja 00. Onnittelut herra Papa Nikolaulle. Sitten viimeinen äänestys. Hän on Lokekka Gold. Haluaisitteko te puheenvuoron? Ette. No sitten vain aloitetaan. tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta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 mietintöluonnos puolesta Äänestys päättyy 27 puolesta 01 tyhjä 1, 0 vastaan 1 tyhjä. Onnittelut herra can we continue? No niin, voimmeko jatkaa? who want to have to speak with each other should go out. Ne, jotka haluavat keskenään jutustella, siirtynevät ulkopuolelle. Puheenjohtajalle ei ole mikrofonia. Sitten herra Evan, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Eu cred că tema acestui uh, raport... E- Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, erityisesti nyt, kun toisaalta puhutaan korkeasta työttömyyden tasosta, erityisesti nuorisotyöttömyydestä. Ja toisaalta koemme tilanteen, jossa useita työpaikkoja ei voida täyttää, koska ihmisillä ei ole tarvittavaa osaamista hoitaakseen näitä työtehtäviä. Joten meidän tulisi nyt ihan vakavissaan pohtia, mitä me opetamme nuorille omissa kouluissamme, miten valmistautuneita nämä nuoret ovat integroitumaan työmarkkinoille, kun opinnot on saatu päätökseen. Toisaalta meillä on yritysten eli reaalitalouden tarpeet jotka eivät ihan vastaa niitä taitoja, joita nuoret koulussa saavat. Tämä on yksi syistä hyvin korkeaan nuorisotyöttömyyteen. Uusi tietoteknologia ja avoimet koulutusresurssit voivat ehkä olla osa tämän ongelman ratkaisua. parte, Koska toisaalta autetaan siinä, että saadaan uutta opetusta, koulutusta, uutta osaamista. Toisaalta saadaan enemmän opetusmateriaalia, oppimateriaalia myös. Samalla vaihtoehtoisia interaktiivisia oppimismuotoja, jotka ehkä paremmin vastaavat nykypäivän realiteetteihin. Tämä ei tietenkään ole mikään yksinkertainen harjoitus, koska emme nyt puhu ainoastaan siitä, ovatko nuoret valmiita käyttämään modernia viestintäteknologiaa tai avoimia lähteitä. Meidän täytyy voida kouluttaa myös opettajia, joiden on opettava uudenlaiset työmenetelmät. Puhumme siitä, että pitää saada – uudenlaista oppimateriaalia käyttöön kerta kaikkiaan, koska kyse on interaktiivisesta opetus- ja oppimateriaalista, jota on hoidettava tietyllä tapaa niin, että laatu käy selvästi ilmi ja toisaalta sisältö saataisiin samantyyppiseksi kaikessa, kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Eli tämä on hyvin tärkeä kysymys, kuka suunnittelee opetusmateriaalin, kuka päättää, että tällainen opetus tai oppimateriaali vastaa kaikkien 28 jäsenvaltion tarpeisiin, koska koulutusjärjestelmä voi auttaa nuorta suuntautumaan paremmin työmarkkinoille, mutta siitä voi syntyä ongelmiakin, jos väline vasta ainoastaan alueellisiin tai paikallisiin tarpeisiin. Joten tässä on todella suuri haaste käsillä. Tulevaisuutta tämä kuitenkin on, enkä voi kuvitella tulevaisuudessa koulutusta ilman, että käytetään tällaista avointa oppimateriaalia, internetiä ja kaikkia muita viestintäteknologian luomia mahdollisuuksia. Tosiasia on se, että Euroopan unionissa me olemme nyt jäljessä Yhdysvaltoja ja jopa mutta kuitenkin on olemassa hyviä käytännön esimerkkejä. Esimerkiksi Sloveniassa. Siellä on tapahtunut paljon edistystä. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella koulutuksesta vastaavan ministerin kanssa siellä maassa ja nyt on ehdotettu pilottihanketta Sloveniassa, jota voitaisiin sitten käyttää siihen, että hyviä käytäntöjä jaetaan myös Euroopan unionin tasolle. Totta kai tällainen uudenlainen koulutusjärjestelmä voi auttaa myös niitä, jotka pyrkivät parantamaan osaamistaan, mutta eivät ole enää nuoria tai eivät ole enää opiskelijoita. Eli tätä materiaalia voitaisiin käyttää myös tukemaan elinikäistä oppimista. Uusi viestintäteknologia voi tulla avuksi siis myös aikuisopetukseen, koska tiedon ja asiakirjojen löytäminen, saaminen on paljon helpompaa. Tietoa löytyy kotoa, ei tarvitse ajaa sadan kilometrin päähän istumaan jonkin luokkahuoneeseen, mutta ongelmana on ehkä se, että 30, 40, ehkä 50-vuotiaat tänä päivänä eivät ehkä – niin hyvin tunne modernia tekniikkaa. Meidän tulisi pitää mielessä jatkuvasti, että tämä on nyt käännekohta koulutuspoliittisessa historiassa. Nyt ei jätetä syrjään perinteistä opettamista, ei sitä pitäisi jättää syrjään, mutta kuitenkin pitäisi tapahtua sellainen muutos, että nyt saadaan jonkinlainen yhdistelmä vanhaa perinteistä opettamista pitää sopeuttaa uuteen teknologiaan. Ja nyt opettajilla voi olla tietenkin vaikeuksia siinä, että tutustutaan tähän uuteen teknologiaan, mutta tästä saataisiin apua erityisesti syrjäseuduille. Esimerkiksi Kreikassa, en ajattele nyt ainoastaan Kreikkaa, mutta Kreikan mainitsen siksi, että saaria on niin paljon, joillain saarilla hyvin vähän lapsia, siksi on hyvin vaikea järjestää kouluopetusta sinne. Tai sitten pitää siirtää, kuljettaa lapsia saarelta toiselle. Kaikkein helpoin tapa auttaa tässä olisi uuden tietoteknologian käyttö, virtuaaliluokat, opettaja voisi viestiä netin kautta opiskelijoiden kanssa näihin syrjä, näillä syrjäseuduilla asuville. Eli etäopetusta. Sillä on niin merkitystä sillä, miten kaukana opettaja ja opiskelijat ovat toisistaan. Tässä ei pitäisi toimia ainoastaan eu tasolla, totta kai eu toimet ovat tärkeitä, mutta tämä on alueellisesti ja paikallisestikin tärkeä haaste. Koska me puhumme jatkuvasti siitä, että kriisistä pitää nyt päästä eroon, pitää luoda tietopohjainen eurooppalainen talous – Tämä tarkoittaa aivan välttämättä sitä, että tarvitaan erittäin hyvin koulutettua työvoimaa. Ihmisiä, joilla on osaamista, valmiuksia sopeutua tällaiseen uuteen talouteen. Tämä on kansallinen, mutta myös alueellinen haaste. Vaikka kuinka pyrimme edistämään työvoiman liikkuvuutta, niin menestys mitataan lopulta niin, saadaanko hyvin koulutettua työvoimaa, joka saadaan pysymään lähellä kotia, lähellä sitä aluetta, jolla kansalaiset syntyivät, kasvoivat ja sinne, mistä oma perhe löytyy. Eli aloitteessa pitää ottaa huomioon paikallisyhteisöt ja yritysmaailma, ei ainoastaan Euroopan unionin taso tai kansallisvaltioiden hallitusten taso. Myös yliopistoja tulisi tukea siihen, että luodaan tällaisia yliopistojen foorumeita, koska tiedon jakaminen ennen kaikkea olisi eduksi kaikille. Toivon, en unohtanut nyt mitään tärkeää ajatusta, mutta haluaisin päättää puheenvuoroni tähän, jotta voimme käydä keskustelua ja myöhemmin ehkä annatte vielä mahdollisuuden palata ja vastata kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos. Kollege. Kiitos, hyvä kollega. Ongelmahan on nyt se, että me eilen jo hyvin intensiivisesti keskustelimme tästä aiheesta asiantuntijoiden kanssa, joten nyt ei ehkäpä sitten ole enää niin paljon aiheesta sanottavaa. Mutta tämä mietintö menee samansuuntaisesti kuin mistä eilen puhuttiin ja painotatte sitä, että me Euroopan unionissa meillä on jo sellaisia, äh, hyvin paljon niitä, jotka ihan maantieteellisistä syistä ovat äh, estyneitä osallistumaan tiettyihin koulutukseen tai korkeatasoiseen äh, koulutukseen. Te puhuitte saarista, mutta jos katsotaan maaseutua Romaniassa tai Bulgariassa, tai siellä missä on hyvin vähän infrastruktuuria ja julkista liikennettä, Uskoakseni on hyvin tärkeää, että me juuri tällaisilla alueilla käytämme näitä uusia välineitä. Eilen me emme puhuneet niinkään tästä, vaan kysymys oli enemmänkin siitä, millä tavalla voimme yrittää ottaa käyttöön näitä uusia tekniikoita ilman, että korvaamme kuitenkaan vanhoja. Ja ongelma onkin se, kuten eilen puhuttiin, että me emme kykene pakottamaan ketään käyttämään yhtään mitään. Tämä on kansallisvaltioiden tehtävä ja me voimme vain kannustaa heitä tekemällä ehdotuksia. Ja minä omalta osaltani toivoisin, että ehkäpä rakennerahastojen puitteissa löydettäisiin taloudellisia mahdollisuuksia tukea näitä heikkoja alueita ja maaseutualueita ja kaukaisia alueita. Me puhuimme tästä eilen pitkään ja hartaasti, mutta jos joku nyt vielä haluaa puheenvuoron, niin olkaa hyvä. Mutta kuten sanottu, Ivan, tässä ei ole kysymys sinusta ja sinun mietinnöstäsi, vaan siitä, että me puhuimme tästä eilen kauan. Komissio on myös paikalla. Haluaako komissio sanoa tästä jotain? Haluatteko sanoa jotain? Eh, em nome da Comissão, apenas queremos agradecer o facto de o Parlamento... Komission nimissä haluaisimme kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että on päättänyt keskustella tästä aiheesta. Komission hiljattainen tiedonanto osoittaa sen, että komissio on ymmärtänyt, kuinka tärkeä teknologian käyttö koulutuksessa on, avoimet opetusmateriaalit ovat koulutuksessa, ajatellen sen kaikkia eri puolia. Tämä liittyy myös äh, saatavuuteen, miten varmistetaan digitaalisen kuilun poistaminen. Näin voidaan myös parantaa tehokkuutta ja varmistaa henkilökohtainen koulutus, opetus ja voidaan parantaa ihmisten työllistettävyyttä kestävyyttä ja voidaan myös rikastuttaa oman persoonan kehittämistä. Haluaisin kiittää parlamenttia, että tämä erittäin tärkeä asia on otettu estyslistalle ja me jatkossakin teemme kanssanne yhteistyötä. Kiitos. Kiitos, Ivan. Președinte, scuze colegilor pentru că trebuia să la... Niin, eh, anteeksi kollegolta. Minunhan oli tarkoitus osallistua eiliseen keskusteluun, mutta minun oli mahdotonta lähteä Romaniasta. Eilen lensin vasta tänä aamuna paikan päälle, jotta kykenin esittelemään tämän mietintöni. Haluaisin kuitenkin vielä tehdä yhden lisähuomion. Kaikki, mikä liittyy liittyy materiaalia, joka, materiaali, joka on kehitetty Euroopan rahoilla, koska mehän tuemme, mehän rahoitamme erilaisia to, laitoksia niin, että ne voivat järjestää esimerkiksi korkeampaa koulutusta ja kaikkien näiden kurssien pitäisi olla ilmaisia kaikille niille, jotka haluavat osallistua ja oppia, koska jos EU jotain rahoittaa, niin niiden pitäisi olla ilmaisia. Yksityiset resurssit, joita yliopistot käyttävät, ovat ihan eri asia, mutta kaikki se, minkä me rahoitamme, sen pitäisi olla ilmaista Euroopan kansalaisille. Okei, okay, ja niin Selvä. No niin. Hyvä. Tämä varmasti löytyykin sitten teidän mietinnöstänne. No niin. Tiistai 6. helmikuuta on tarkistusten määräaika kollega Ivanin luonnokseen. Kiitos. No niin, olemme käsitelleet sitten esityslistan tämän aamupäivän osalta. Meillä on nyt koordinaattorinen kokous. Kaikki, jolla ei ole sen kanssa mitään tekemistä, niin voivat lähteä kahville. Tai teette nyt sitten ihan mitä te haluatte. Niin ja sitten iltapäivällä en haluaisi, että täällä on taas sali kaikuu tyhjyttään, koska Kreikasta tulee kolme kulttuuriministeriä iltapäivällä tänne. Ja